Non, ça va pas. Ça va pas? No. Uh-huh. Mhm. Lehet, hogy a mikrofon nem működik a magyar fülkében. Most megy? Okei. Okay. No niin, nyt toimii, kiitoksia. Jos nyt olemme siis kyenneet ratkaisemaan tämän teknisen ongelman. Kuten totesin, olemme saaneet 200, yli 240 tarkistusta kyse on merkittävästä määrästä tarkistuksia. Niitä on todella paljon. Mutta viime kerralla jo totesin, että toden totta, kyseessä on siis yli 290 tarkistusta. Mutta olemme löytäneet näistä paljon yhtymäkohtia näistä tarkistuksista. Ja kuten totesin, viime kerralla olen varsin optimistinen. Olen optimistinen, koska neuvotteluprosessi kaikkien näiden tarkistusten osalta on ollut hyvin joustava. Minä esitin itse 24 kompromissitarkistusta ja sen jälkeen lisäsin kymmenen kompromissitarkistusta näiden lisäksi jotta otettaisiin huomioon myöskin kansalaisjärjestöt ja kaikki ne ehdotukset, joita muutamia viikkoja sitten kollegamme toivat esiin tänä aamuna. Olemme uudelleen muotoilleet nämä kompromissitarkistukset ja saaneet ne nyt 21 rajattua. Olemme näin onnistuneet ratkaisemaan suuremman osan kaikista ongelmista. Ensinnäkin ongelmia oli siinä, että jokainen yritti käyttää omaa sanastoaan, joten meidän täytyy pyrkiä hieman tulkitsemaan tätä eri esittäjien käyttämää sanastoa, joiden takana kuitenkin perusasiat olivat samanlaisia. Meillä oli myöskin muita ongelmia ratkaistavana. Nämä ongelmat liittyivät lähinnä näiden suuntaviivojen sisältöön. Mitä olisi otettava mukaan näihin työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin? Kävimme hyvin perustavaa keskustelua ja saimme aikaan kompromissin, konsensuksen. Mikä sitten on tämän konsensuksen perusta? Monet totesivat, että tulevien kymmenen vuoden aikana meidän tulisi olla kunnianhimoisia tavoitteissamme, mutta kuitenkin silmäillä vieläkin pidemmälle, koska Euroopan unionin keskeinen tavoite on täystyöllisyys. Eli tästä seuraava kymmenen vuoden tavoite ja myöskin siitä eteenpäin. Ei tämä ole minulle minkäänlainen ongelma puhua täystyöllisyydestä tavoitteena kymmenen vuoden tähtäimellä ja pidemmällä tähtäimellä. Ja huolimatta siitä, että tähän mennessä – suuntaviivat oli rakennettu ikään kuin kolmea vuotta varten, niin tällainen laajempi perspektiivi on mahdollista. Nyt puhutaan jo kymmenestä vuodesta tai jopa pidemmästä aikavälistä. Erilaisia näkemyksiä esitettiin työllisyysmääritelmästä. Me puhumme määrästä, laadusta, työllisyyden osalta, täystyöllisyydestä, hyvä, hyvästä hyvistä työpaikoista ja niin edelleen. Me hyväksyimme ehdotuksen, joka on peräisin kansainvälisestä työjärjestöstä, eli säällinen työ. Ja olemme ottaneet tämän termin mukaan esityksiimme. Myöskin otimme omaksemme ajatuksen samasta työstä sama palkka periaatteen. Ja täytyy myöskin tarkastella minimipalkkaa eri maissa. Minimipalkka konseptina ei kuitenkaan ole olemassa. Se, sitä ei siis käsitteenä löydy kaikista maista. Ja koska me puhumme sellaisesta politiikasta, joissa, jo, jonka osalta jäsenvaltioilla on vapaat kädet toteuttaa näitä suuntaviivoja, niin tältä osin tämä kohta saatiin ratkaistua. Mitä sitten tulee euroon? Euron rooli lopullisessa kompromissitarkistusehdotuksessa, siinä ei siis enää viitata euroon. Me olemme pyrkineet suojelemaan työtä, työllisyyttä, olemassa olevia työpaikkoja. Me emme saa rajoittua puhumaan työpaikkojen luomisesta, vaan myöskin olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisestä, ja tältä osin olemme löytäneet mielestäni hyvän kompromissin. Eikä pidä puhua ainoastaan rakenteellisen työttömyyden vast- vastaan kamppailusta. Näitä näkemyksiä on esitetty ja olen loppujen lopuksi kykeni hyväksymään kaikki nämä minulle tehdyt ehdotukset. Eli meillä on tässä hyvin optimistinen ehdotus, mutta sosiaalidemokraattiset kollegat tekivät ehdotuksen todeten, että he haluaisivat, että ei pelkästään yleisiä tavoitteita, viitattaisi yleisiin tavoitteisiin, vaan myös heidän tavoitteisiinsa. Ja näin me teimmekin, eli nuor, nuorille, nuorten työllistäminen, vammaisten työllistäminen, laillisten maahanmuuttajien työllistäminen. Nämä olivat eräänlaisia alitavoitteita – joiden tarkoituksena on vähentää kymmenellä prosentilla työttömyyttä. Minulle nämä alitavoitteet ovat hieman liian kunnianhimoisia. Kannattaakin kysyä, mikä on meidän lopullinen tavoitteemme. Minun mielestäni se on antaa jäsenvaltioille impulssi, jotta ne voisivat toimia tehokkaasti työllisyyden vähentämiseksi. Mikäli tämä on meidän keskeinen tavoitteemme, niin täytyy pohtia, miksi ei otettaisi myöskin nämä ää, alitavoitteet näihin kompromissitarkistuksiin. Sitten koulutuskysymykset. Kollegat ovat vaatineet, että on tuotava esiin se tarve, että viitataan myöskin ei pelkästään teollisuuden tarpeisiin, vaan teollisuuden tarpeisiin myös laajemmin. Sitten lopuksi viittaan miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin. Nämä kaikki löytyvät näistä kompromissitarkistuksista. Kuten voitte nähdä, nämä kompromissitarkistukset omasta henkilökohtaisesta näkemyksestäni niin nämä kompromissitarkistukset, lähes kaikki kollegat varmasti kykenevät tukemaan näitä 21 kompromissitarkistusta. Uskon, että niiden osalta vastaanotto on myönteinen. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän työskentelyyn näiden aikaansaamiseksi. Kiitos kaikille teidän panoksestanne. Haluaisin myöskin kiittää kaikille varjoesittelijöille ja kaikille ryhmille, koska tämän yhteisen työn ansiosta olemme saaneet aikaan tämän tuloksen. Ja uskon, että kaikki te voitte tukea ja hyväksyä nämä kompromissitarkistukset. Kiitokset vielä kerran kaikille. Kiitoksia tekemästänne työstä ja pyytäisin teitä huomenna tukemaan tätä äänestyksessä. Mikäli tämä menee läpi, me tulemme Euroopan parlamenttina ottamaan vahvan askeleen eteenpäin suhteessa neuvostoon ja komissioon. Merci, madame. Kiitoksia. Nyt Steinruth sitten Turunen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein erst... Kiitoksia kovasti herra Orille ensinnäkin suuret lämpimät kiitokset hän on äh, kyennyt äh, tässä yhdistämään hyvinkin äh, eriäviä kantoja kompromissi, kompromisseihinsa ja myöskin sitten varjoesittelijöitä hyvinkin hedelmällisestä tiiviistä keskustelusta. Me olemme olleet kompromissihakuisia, <clears throat> haluisia ja olen varma, että löydämme valiokunnassa huomenna riittävän enemmistön. Meille on ollut tärkeää saada hyvä määritelmä sille, mitä me tarkoitamme hyvällä työllä, näin työllisyyspoliittisesti ajatellen, eli siinä, <clears throat> että pyritään estämään palkka, palkkojen polkeminen. <clears throat> Se on meille aivan yhtä tärkeää kuin sitten nämä pitkän välitavoitte, pitkän aikavälin tavoitteet ovat yhtä tärkeitä kuin nämä välitavoitteetkin vuoden 2005-2014 ulottuvat tavoitteet EU 2020 on hyvä tavoite, mutta tavalla kaukainen päämäärä vielä. Meidän täytyy tässä matkallakin tehdä jotain kourin tuntuvaa vähän kunnianhimoisemminkin. Samoin sitten oli tärkeää ottaa työmarkkinaosapuolet ja puolet ja kaikki asianosaiset mukaan. Tässä on niin pyritty kattamaan niin asia niin kattavasti kuin mahdollista. Se on hyvä paperi, tasapainoinen ja hyvästä yhteistyöstä haluaisin vielä kiittää. Niin, Kiitoksia sitten edustaja Turunen seuraavaksi. Yes. Kiitoksi herra Orille tästä. Kuten huomaatte, kompromisseja on tullut pilvin pimein Eihän tämä täydellinen ole, mutta kompromissi, kuten sanottu. Ei se täydellinen ole me, kenellekään meistä, kenenkään meistä mielestä. Sitä voitaneen kuitenkin huomenna ö, kannattaa. Ö, tässä, ö, tässä ö, tehostaa tekstejä esimerkiksi ö, asia, talouden hallinnasta, eh, työllisyystä, siinä on joustoturvasta, siinä on hyviä seikkoja myöskin eh, työaikoihin liittyen, kun näissä toivottavasti kompromissin kautta sitten eh, kannatatte myöskin tätä vihreiden työpaikkojen ideaa huomisessa äänestyksessä. Se on hyvä lisä, lisää näihin ohjeisiin ja suuntaviivoihin neuvoston osalta he täydentävät sitä kaikin tavoin ja saada sitten myöskin täsmennetyksi erityisryhmien tavoitteet. Nehän ovat kaikkein haavoittavimmat nuoret maahanmuuttajataustaiset työntekijät, näin poispäin. 10 prosentin tavoite siinä on ihan kunnianhimoinen. Samoin tässä pyritään tällaisen työpaikkojen luomisen, luomista painottamaan. Siinä se on selkeä ulottuvuus. Kiitoksia kaikille kollegoille yhteistyötä ja hyvä, että saamme nyt äänemme kuuluviin neuvoston suuntaan. Kiitoksia. Thomas Mann. Ja sen jälkeen Cornelissen, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, <clears throat> Schava Öri hat schon... Kiitoksia, Öri. Äh, Öri äh, on äh, olen <clears throat> osoittautunut hyvin yhteistyöhaluiseksi, olen työstänyt hänen kanssaan näitä kompromisseja yhteen Kuten edustaja Turin sanoi, tämä on äh, lähes täydellinen puoliksi ainakin hyvä. on hyvä, että olemme päässeet lopputuloksesta äh, jonkinmoiseen yksin, yksimielisyyteen. Me olemme aina tiellä muutamia kysymysmerkkejä aina tietenkin jää. Esimerkiksi tämän äh, tässä ilon tavoitteisi ilon määritelmä, mikä on hyvää, hyvää työtä. Siinä on paitsi laatua myöskin määrää mietittävää, täytyy olla tietenkin ihmisarvoista erilaisia kielellisiä painotuksia eri maissa, mutta tämä on oikein hyvä kompromissi, on hyvä, <clears throat> hyvä kompromissi. Sitten myöskin tässä puhutaan yhteis, yhteinen, yhteinen pohja on saatu, vaikka sen sitten tietenkin tulee tiettyjä sävyeroja, mitä sitten palkkaan minimipalkkaan tulee, on erittäin tärkeä että tässä on mahdollisuus sitten kattaa siinä sillä määritelmällä niitä eri kieliversioita, joita unionissa meillä on tällainen perussuunta hyväksyttynä ja sitten on tietysti, niin kuin sanottu, näitä uus, muita pieniä poikkeamia ja sävyeroja jäsenmaissa. Tämä on olennainen elementti, tämä yhteinen perusta, johon, johon nyt on päästy. Rin mietintöön ei välttämättä liity, mutta ylipäätään tämä, nämä kiintiöt, jotka vielä joissakin jäsenmaissa ovat aika lailla tapetella, monet olivat paikalla, kun meillä liittopäivillä pidettiin tämä asiaan liittyvä seminaari. Minä tämä pitkän aikavälin tavoite on yksi, mutta siihen pääsemiseksi pitää olla selkeät välitavoitteet. Ja, ja moni, monissa, monissa maissa tämä kiintiökäsite ymmärretään varsin eh, eri tavalla. Miten, miten tämä kiintiö sitten eh, no, saavutetaan, kuka sen määrittää, komissioko siellä sitten tuomarina toimii. Toiset sotilaat, että joo, että me olemme tämän, tavoitte- tämän kiintiötavoitteen saavuttaneet ja, ja toisissa sitten on ihan huomattavasti pidemmälle. Meidän täytyy yhteistyössä pyrkiä saamaan selkeä, selkeitä edistysaskelia, pystyä ottamaan selkeitä edistysaskelia siis koordinoimaan, koska ihmisillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, jotka ovat, ovat tässä tilanteessa heille luotava tietyt edellytykset, jos investoimme koulutukseen, opetukseen. Siinä on paljon vielä työtä, mutta kuitenkin tässä on yksi hyvä askel eteenpäin. Kiitos kaikille yhteistyötä Örille ja varjoesittelijöille. Kiitoksia Cornelisen ja sitten Elmer. Minäkin olen tyytyväinen Rin ja muiden varjoesittelijöiden työhön. Haluan kiittää heitä hyvästä työstä. Me olemme kyllä esittäneet koko joukon tarkistuksia ja olemme käyttäneet aika paljon aikaa niistä keskustelemiseen. Ja olemme neuvotelleet niistä paljon, mutta työhän vasta alkaa huomisen äänestyksen myötä. Toivottavasti saamme enemmistön koko parlamentissa puolellemme ja meidän te- tulisi tehdä parhaamme, jotta myös neuvosto ottaisi vaarin meidän äänestystuloksestamme. Edellisellä kerralla me vertailimme alkuperäistä ehdotusta ja Euroopan parlamentin ehdotusta keskenään ja huomasimme, että neuvosto oli muuttanut kolme sanaa Euroopan parlamentin panoksen tuloksena. Nyt toivon, että kaikki se työ, kaikki ne työtunnit, jotka nyt on tehty, niin ne eivät johda vain kolmen sanan muuttamiseen, vaan että komissio todellakin ottaa vaarin siitä, mitä sanomme. Kiitoksia kovasti. sitten mukaan. Uh, Madam Chairman, I... Niin, uh, puheenjohtaja. <clears throat> Minäkin haluaisin uh, kiittää herra Öriä tästä her- herkulesmaisesta onnistuksesta – voimain ponnistuksesta, mutta haluan kuitenkin kysyä, että kuinka monet ovat käyneet työnantajien pakeilla keskustelemassa näistä asioista toimielimiä lukuun ottamatta. Minä olen käyttänyt aika paljonkin aikaa työn, työnantajien kanssa palaveraamiseen ja he valittavat, että näitä määräyksiä on sääntöä säännön päälle, joita on kallis toteuttaa ja joiden kanssa on kallis elää kuka päätti, että tarvitaan ylipäätänsä tällaisia uusia suuntaviivoja. Herra Yrihän totesi, että pitäisi suunnata katse kymmenen vuotta eteenpäin. No, no tässä kyllä, äh, kyllä rakennetaan pilvilinnoja, jos koskaan. On, kuka, kuka, on, kuka muittaa jotain Lissabonin strategiaa vielä? Sitä jankattiin kymmenen vuotta ja ajoi pahasti kiville. Ja tässä pitäisi nyt ottaa opiksi menneisyydestä. Peräänkuulutetaan tavoitteita. Niitä voi olla vaikka pilvin pimeen, mutta kuka, kuka sanoo, miten niihin saavutetaan, miten ne saavutetaan. Jos ei mahdollista niitä saavuttaa, niin ne on hyötyä tällainen äh, monen vuoden, vuodenkymmenen ajan ollut täys, täystöllisuus äh, tavoitteena, jos itse asiassa oli sellainen, niin meillä oli hyvin paikalle jämähtänyt työmarkkinatilanne. Eli, mutta onhan se tietysti tavoitteena kaunis ja tavoittelemisen arvoinen. Äh, kukaan ei vain sano, miten se saavutetaan. Sitten, on, sitten puhutaan työpaikkojen luomisen ja niiden säilyttämisen välisestä ristiriidasta – Ainakin minun kokemukseni mukaan Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat lähes täysin painottaneet työpaikkojen säilyttämistä, eikä niinkään sitten työpaikkojen luomista, minkä vuoksi sitten työnantajat ovat olleet haluttomia pestaamaan uusia työntekijöitä ollenkaan ja tätä kautta sitten edesauttamaan työllisyystilanteita. Täällä puhuttiin vihreistä työpaikoista. Espanjan esimerkki kuulemma ovat todellakin ne tuhoavia vaikutukseltaan, koska yksikin vihreä työpaikka tuhoaa kaksi normaalin perinteistä työpaikkaa. Sitten Öri totesi, että euroviittaukset on täältä poistettu. Se on mukava kuulla, koska aiemmassa versiossa puhuttiin, että euron olevan taloudellisen vakauden ankkuri. No nyt kun muistelee vähän, mitä tässä viime kuukausina on tapahtunut, Tämä lie ollut esimerkkinä tällaisesta perinteisestä kuoleman jälkeisestä ironiasta. Kaikki ne, jotka väittävät, että euro, euro olisi minkään talouden kulmakivi, ovat olleet kyllä varmaan talviunilla edelliset kaksi-kolme vuotta. Puheenjohtaja, tässä on, on tarkoitus nyt varmaankin säilyttää meppien työpaikat, jotka ovat käyttäneet tässä iät ja ajat tämän mietinnön rustaamiseen olen melko vakuuttunut, että yksikään tämän salin ulkopuolelta ei lotkauta korvansakaan herra Örin mm, ponnistelulla ja saavutuksilla. Seuraavaksi Moira. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt sanoa rehellisesti, mitä mieltä olen tästä mietinnöstä ja Örin tekemästä työstä, samoin kuin varjoesittelijöiden tekemästä työstä koska mielestäni olen kyllä ähm, seurannut tätä työtä. Tämä on ollut kollektiivista työtä ja parlamentaarikot ovat mielestäni tuoneet paljon lisäarvoa alkuperäiselle tekstiin. Haluaisin erityisesti alleviivata sitä, että toisaalta me olemme äh, tässä lanseranneet äh, uuden strategian tai vision Eurooppa 2020 strategiasta, joka varmasti on omiaan vaikuttamaan työllisyysasioihin, mutta olen myös yhtä mieltä eh, edustaja Helmerin kanssa siitä, että meillä on eh, keskipitkän aikavälin tavoitteita. Eh, Man puhui luvuin perustelluista tavoitteista, mutta jos me haluamme todella työllisyyssuuntaviivaan liittyvät tavoitteemme täyttää, niin meidän täytyy ehm, muistaa paitsi keskipitkän aikavälin tavoitteet, myös paikalliset tavoitteet, ei ainoastaan Euroopan tason tavoitteita. Ja tämä on alueiden poliittiseen ja taloudelliseen vastuuseen kuuluva asia. Toinen seikka, jota haluan korostaa, on seuraava. Mehän voin tietenkin kirjoittaa ihan mitä, mitä, mitä lystäämme työllisyys suuntaviivoihin, mutta jos me emme kiinnitä huomiota koulutukseen ja koulutustarpeeseen, kaikki muukin valuu hukkaan. Syrjäytyminen, työelämästä syrjäytyminen ovat ongelmia, ja jos ihminen halutaan palauttaa työelämään, niin hänelle pitää antaa edes minimimäärä koulutusta. Tämän tulisi olla ensimmäinen lähtökohtamme. Sitten halusin kiinnittää huomiota vielä seuraavan asian. Tämä mietintö ja se konsensus, jonka olette saaneet yhdessä rakennetuksi, osoittaa, että tätä nykyä meillä on selvää halua yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa hallinnoida asioita. Enää ei vallitse sellaisia rajoja, jotka aikaa, joita ennen vallitsi, eli että toisaalta oli yritykset, toisaalta työ, työ, työntekijät, vaan nyt jokainen haluaa toimia yrityksen etujen mukaisesti, mutta halutaan myös kehittää ihmisiä, työntekijöitä, muun muassa elinikäisen koulutuksen keinoin. Eli nämä kaksi tasoa, nämä ovat kaksi sellaista vipuvoimaa, joiden avulla voidaan onnistua kehittämään työllisyyden suuntaviivoja ja toteuttamaan ne. Tarvitaan työntekijöiden kykyä sopeutua toisaalta yrityksen kehitykseen ja toisaalta ympäröivään todellisuuteen. Kun puhutaan koulutuksesta ja työllisyydestä niin nämä ovat, ja yrityksen kehittämisestä, niin nämä ovat kaksi asiaa, jotka kuuluvat yhteen, jotka täytyy, joita täytyy rintarinnan käsitellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Madame... Seuraavaksi Ovir. Tänään proua president. Mä tahaks tänada raportööri herra Öörit. Olen... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää herra Öriä. Minä toimien eh, liberaalien eh, varjoesittelijänä. Tämä oli melkoinen urakka ja eh, täytyy kehua tapaa, jolla hän, hän meitä sai meidät vakuuttuneeksi. Monien mielestä minä olin yhtä mieltä, että tässä oli tässä aivan liian paljon tavaraa, paljon liikaa sanoja. Sanottiin, että tässä oli tällainen talouskriisi jossain vaiheessa Jotkut toteavat, että tästä ollaan nyt toipumassa, vaikkakin vaikka meillä työttömyysluvut ovat vielä korkeat. Meidän täytyy paljastaa siis työllisyyspotentiaalimme ja auttaa ihmisiä löytämään työtä. Tässä on 294 muotoesitystä. Niistä on sorvattu 21 kompromissia. Siihen se oli paras, mihin pääsimme. Joitakuita lisämuutosesityksiä vielä on luvassa, mutta olemme tehneet parhaamme ja, ja, ja toivot, toivotaan, että tämä ei epäonnistu samalla tavalla kuin Lissabonin ohjelma. Jos, äh, jos poljetaan paikallamme, emme tietenkään sitten pääse etenemäänkään. Ja EUlla ei tällaiseen paikallaan polkemiseen ole varaa. Eli äh, toivottavasti sitten mietintö hyväksytään. Merci. Äh, Kiitoksia, jostain Harkin. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella edustaja Yriä. Tämä oli erittäin kunnianhimoinen mietintö ja hän on kyllä tehnyt kaikkensa voidakseen sisällyttää niitä erilaisia ajatuksia, joita esitettiin. Ei nyt väitä, että mielipiteet olisivat, olisivat olleet ja ajatukset olisivat olleet keskenään ristiriidassa, mutta hän on onnistunut aika erilaisiakin ajatuksia sisällyttämään tänne ja kaikkein tärkeimmät asiat ainakin on otettu huomioon. Erityisesti Thomas Mann puhuu siitä, että meidän täytyy vielä määritelmiä hiukan pähkäillä Minulla on tässä luettelo eri ryhmiltä, jonka olen välittänyt sihteeristölle. Se olisi hyvä alku. Eli kun me käytämme e, termejä, meidän täytyy kaikkien olla yhtä mieltä siitä, mitä ne tarkoittavat, miten ne määritellään. Ainakin kannattaa yrittää. Tässä mietinnössä on paljon ehkäpä toistua tietyillä aloilla. No en nyt tässä vaiheessa poraudu yksityiskohtiin, mutta pari seikkaa kuitenkin mainitsisin. E, ensinnäkin kompromissi I. Mielestäni tulisi torjua syrjimistä, ei puhua pelkästään syrjimisestä, vaan sen torjumisesta. Ja sitten vielä pari seikkaa, englanniksi siis. sitten tällainen kompromissi en siellä sanotaan, että kaikilla yrityksillä tulisi olla samat kilpailuolot. En oikein tiedä, että miten tämä nyt kilpailulainsäädäntöön säädännön kanssa mallaa. No ei tämä mikään tärkeä asia ole. Sitten täällä puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden tulisi tarkastella verotusjärjestelmiään. Ehkä tämä englannin sana review tarkastella on ihan ok. Sitten on kompromissi P, jossa puhutaan vaatimusten täyttämisestä niin sanotussa seminal jobs-työpaikoissa. En tiedä, mitä tämä seminal job tarkoittaa, sanoo puhuja. Ehkäpä esittelijä voi selittää. Mutta kaiken kaikkiaan Ori on, Ori, Ori on tehnyt hyvää työtä ja olen Cornelissenin kanssa yhtä mieltä siitä, että kyllä toden tottakin neuvoston täytyy enemmän nyt meitä kuulla kuin viimeksi teki. Ainakin tämä on tarkoitus ja toivottavasti näin tapahtuukin. Monsieur Handel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich puhemies, hyvät kollegat. Minä äh, haluaisin tietysti nostaa hattua tälle Mario äh, Esistelli ja, ja avustajien työpa, työpanokselle. Ja tämä on hyvin intensiivistä ja vähän äh, pikkusen kiistelyäkin ollut tässä matkan varrella, mutta kaiken kaikkiaan rakentavaa minä, me, me olemme valmiit eh, hyväksymään osan kompromisseista eh, ryhmän kanssa osia emme. Eh, niitä jossain keskusteluissa olemme, olemme nostaneet esille asioita, joita, jotka nyt eivät kuitenkaan päätyneet tänne. Ensinnäkin nämä tavoitteen, eli jos joka ei tunne päämäärää, ei löydä reittiäkään tietenkään usein Siksi niitä kannattaisi muotoilla paremmin. Sen vuoksi tämä mietintö onkin jäänyt vähän epäkonkreettisemmaksi kuin olisimme toivo- toivoneet toisekseen tässä mietinnössä ajetaan tätä vanhaa fleksiturvaa, joustoturvaa turhan voimakkaasti. Sen myöskin ammattijärjestöt ovat ehdottanut, että luovuttaisiin tästä, tästä äh, äh, termistä luovuttaisiin kokonaan, siinä otettaisiin tämmöinen äh, muu turvaa käsittävä termi käyttöön, mutta joka tapauksessa emme nyt asetu poikkitteloin tässä, tässä tämän mietinnön hyväksymisen kanssa, mutta emme kaikkia kompromissejakaan voi hyväksyä. Merci. Je vais redonner la, la parole. Kiitoksia. Sitten esittelijälle puheenvuoro, mutta ehkä te voisitte puuttua niihin seikkoihin, joista puhutaan vielä, kun kohtamme Belgian puheenjohtajavaltion edustajat, ja jotka teidän mielestänne ovat painopiste kohtia, kun parlamentin valtuuskunta kohtaa puheenjohtajavaltion edustajat. Tämä on ainakin hyvä mahdollisuus välittää parlamentin viesti. Ja ehkäpä tässä, kun käytätte puheenvuoron, voitte ilmaista, mitkä termillistä ne ovat ne pari-kolme tärkeintä seikkaa, joita haluatte korostaa myös sitten Belgian puheenjohtajan valtion kanssa käytävissä keskusteluissa. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak is a, a, az elhangzott kommentár. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia ja kiitos myös kollegoille heidän kommenteistaan. Minä aloitan lopusta. Ehkä on ollut ongelmia käännösversioissa, koska en ymmärtänyt oikein hyvin Mariannin äh, esiin tuomaa ongelmaa Minun mielestäni teksti on hyvin selkeä. Siinä puhutaan tasa-arvoisista tasa-arvosta, tasa-arvoisista mahdollisuuksista miesten ja naiden, naisten välillä, mitä tulee työn saantiin. Oli hyvin vaikea löytää kompromissia tämän asian osalta, koska eri ryhmät puolustivat omia konkreettisia muotoilujaan. En ymmärrä, miksi kollega mielestä tämä lopputulos oli epäselvä. Belgian puheenjohtajakauden tapaaminen on torstaina. Ja olisi hyvä, että ja on todella hyvä, että tapaamme näkemysten vaihdon merkeissä ennen lomien alkua. Kyse on kuitenkin hyvin erikoislaatuisesta asiasta yhteistyöprosessissa. Neuvoston täytyy odottaa parlamentin näkemystä, mutta mikään ei velvoita neuvostoa seuraamaan parlamentin ohjeita ja näkemyksiä. Nä- Toivon, että näiden näkemysten pohjalta me kuitenkin pääsemme eteenpäin. Tiedän, että näkemyksemme ja ehdotuksemme ei tulla neuvostossa ottamaan avosylin ja sellaisenaan vastaan. Mutta uskon kuitenkin, että neuvosto voisi hyväksyä erilaisia johtopäätöksiä. Olemme saaneet tähän mukaan erilaisia periaatteita ja kun neuvosto tämän hyväksyy, saamme paljon takeita ympäristön suojelun osalta, työllisyysnäkökulmasta, työllisyys tärkeimpänä tavoitteena, sitten nämä alitavoitteet. Kun haluamme luoda uusia työpaikkoja, meidän täytyy keskittyä haavoittuvimpiin väestönosiin. Ja nuorten parissa 15 ja 25 vuoden ikäisten osalta. He ovat eräänlainen reservi. He kykenevät tekemään erilaisia töitä, mutta jos heitä ei nyt integroida työmarkkinoille, heidän tulevaisuutensa tulee olemaan hyvin synkkä. Olisi hyvin tärkeää vakuuttaa Belgia puheenjohtajamaana nuorille tarjottavasta tuesta. Sosiaalidemokraatit ovat tehneet erilaisia ehdotuksia ja mielestäni meidän pitäisi ajatella näitä alitavoitteita, jotka koskevat juuri näitä syrjäyttyneitä tai syrjäytymis, syrjäytymisuhan alla olevia ja haavoittuvia ryhmiä työmarkkinoilla. Meillä pitäisi olla alitavoitteena myöskin lasten köyhyyden vastainen taistelu. Köyhyydessä elävät joutuvat kohtaamaan lukemattomia vaikeuksia löytääkseen paikkansa työmarkkinoilla. Paljon suurempia vaikeuksia, mitä tulee osallisuuteen työmarkkinoilla ja tämä mielestäni on hyvin lähellä myöskin 2020 strategian periaatteita. Nämä ehdotukset varmasti voidaan hyväksyä. Nämä ovat minun prioriteettini ja kuten aiemmin jo totesin, me korostamme kohesiopolitiikkaa tässä mietinnössä. Se on hyvin tärkeä osa. Se voidaan ottaa mukaan näihin taloudellisiin suuntaviivoihin, vaikka eräänlaisen johdannon tai johdantoosan muodossa, jossa tätä asiaa selvitetään. Kun puhutaan taloudesta, mikäli työllisyyden suuntaviivat ovat osa 2020 strategiaa, niin kohesio politiikka täytyisi olla myös mukana. Eli näiden suuntausten välillä tarvitaan harmoniaa. Minä kiitän teitä näistä tuen ilmauksista, joita täällä on tuotu esiin, ja toivon, että huomenna todella teksti hyväksytään. Sitten kohtaamme Belgian puheenjohtajamaan edustajat, ja olen avoin kontakteille eri ryhmien kanssa, jotta yhdessä voisimme jatkaa työskentelyä ennen täysistuntokäsittelyä. Niin, kuten sanottu, niin meillä on kohtaaminen puheenjohtajavaltion edustajien kanssa. Ja täysistuntoon tämä teksti varmaankin mennään syyskuussa. Tällä tavalla myös neuvosto itse ehtii muodollisesti su- hyväksyä työllisyyden suuntaviivat. Sitten kohta viisi. Annan puheenvuoron edustaja Schröterille, jotta hän voi esitellä kompromissitarkistuksensa tähän oma-aloitemietintöön, joka liittyy uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittämiseen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, huomennahan tästä mietinnöstä on määrä äänestää. Ja täytyy sanoa, että olen erittäin kiitollinen varjoesittelijän kanssa tehdystä yhteistyöstä. Se oli hyvin tuot, tuottelias ja hyvä prosessi. Me ollaan päästy aika onnistuneeseen lopputulokseen. Kaikesta on sovittu ja kaikesta on neuvoteltu mistä oli määräkin. Tämä on kannattanut, tämä äh, pitkämielisyys äh, onnistuttiin sen takia, että saimme paljon tekstejä, joissa oli myöskin korjattu virheitä, kuten edustaja Omen esimerkiksi, jotka muutaman muutaman asian meidät havahdutti ja aivan oikein näin. Se myöskin Poliittisesti olimme päässeet lähentymään. Kaikki puolueryhmät tässä vaiheessa ansaitsevat kiitoksen, kuten myöskin kaikki viisi, kaikki viisi valiokuntaa, jotka ovat lausunnoissaan antaneet paljon lisää aineesta tähän mietintöön. Useimmista, olen voinut olla yhtä mieltä. Toisaalta sitten on myöskin sellaisia elementtejä, <clears throat> jotka, jotka esimerkiksi liittyvät demografiaan. Sen, sen vuoksi sitä en voinut hyväksyä, koska halusin johonkin pistää rajan siellä. Muutama tällainen väestöpoliittinen muutosesitys oli minusta, minusta tarpeeksi. Sitten mitä, mitä tulee tähän taustaan muuten, mistä olen hyvin tyytyväinen, olen, ajatus on hyvä, mutta ei se tähän nyt oikein istu. Jossain muualla se on paremmin paikallaan, tämän, tämän tyyppiset yhteenverot. Mutta ajatellaan, työ, ajatellaan työilmapiiriä vaikkapa, silloin tietenkin valiokunnan lausunto toimii vasta silloin, kun sillä on samanlaiset ajatusmaailmat kuin meidän omassa mietinnössämme, eikä, eikä tuo kokonaan jotain uutta ajatusmaailmaa siihen. Eli se on tällainen ei niinkään sisällöllinen kysymys. Joitain samanta tapaisia perusteluja olen käyttänyt vastustaessani muutamia muita muutosesityksiä sisällöllisesti siis ovat siis ihan ok, mutta eivät tavallaan noin kokonaisuuden kannalta sovi tähän yhteyteen. Ja tässä oli kaikkein tärkeintä, kuten monet muutkin ovat todenneet, eli se, että, että tämä on vähän kulkee rinta, rinnan tämän 2020 strategian kanssa. Siihen, siinä muutosesitys Nivaskassa, joka tätä koski, halusivat ne siihen mukaan, niin samoin myöskin, että käytetään niitä rahoitusinstrumentteja, jotka sitten mahdollistavat kehityksen kohti kestävämpää kehitystä. Sitä haluaisin perustella myöskin, mitä tulee tähän Global Adjustment Fundiin. Ideanahan on se, että että on tällaisia elementtejä, joita tämän rahaston puitteissa voitaisiin sitten hyväksi käyttää. <clears throat> Jos ajatellaan tämän koko rahaston painotuksia, ei se ole tarkoitus sen toimintasuunnitelmaa ja ajatusta muuttaa, vaan on tarkoitus mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymistä ja kehittämistä niin, että sitten työpaikkoja syntyy pysyvällä tavalla se on hyvä. Istuu edustaja Moron mietintön oikein hyvin. Ja tässä on sellaisia elementtejä, joita, joita tätä kautta hänen mietintönsä vahvistamaan. Samoin huomenna varmaan saamme merkittävän tuen tälle, niin ryhmät ovat antaneet ymmärtää tässä on kaikki elementit, tärkeimmät elementit, mitä ryhmät ajoivat, on, on nyt sitten kompromisseihin otettu tässä valiokunnassa, mutta myöskin yksittäisissä muutosesityksissä, joita, joita kollegat ovat äh, tähän äh, äh, pyrkineet tuomaan korostaakseen joitakin piirteitä tässä mietinnössä. Niistä olen kiitollisia. Olen sitä mieltä, että tässä tämä valiokunta on nyt onnistunut tehnyt ennen jo neuvoston, neuvoston kantaa tätä, tätä asiaa. Me tiedämme, mitä Espanja ajoi, me tiedämme, mitä Belgialla tulee ajamaan. Näin meillä on tavallaan etulointiasema tässä vaiheessa. Me voimme sikäli sitten käyttää tätä tilaisuutta hyväksyämme sitten, kun pystymme tämän mietinnön kanssa sitten menemään äh, Belgian puheenjohtajan neuvoston puheenjohtajan pakeille toteamaan, että meillä on tässä tämmöinen esittää teille tällä tavalla oman, vai, oman valiokuntamme painoarvo äh, neuvostossa tapahtuviin neuvotteluihin kasvaa. Sitten on äh, luvassa suullisia muutosetyksiä tätä sisältöä, sisältöä terävöittämiseksi. Varmaan tullaan hyväksymään. Se ovat siinä teidän äänestyslistallanne sitten äh, merkittyinä. Varmaan hyväksytään suurella yksimielisyydellä ainakin. <clears throat> Sitten, sitten on äh, tietysti äh, monet, jotka en hyväksynyt, monet muutokset on vedetty muutenkin pois, ettei niistä sitten varmaan mitään kunnokan koputtamista tulee. Äh, tässä äh, äh, olen käyttänyt tietysti tiettyjä lähteaineistoja, olen koko joukon niitä joutunut lukemaan ja, ja osa sitten tietysti sitten omalla tavallaan on rajoittanut sitä, mitä komissio on ehdottanut riippuen, mitä, mitä lähdeaineistoa se sitten on taas vastaavasti käyttänyt. Minusta on tärkeää, että säilyttää sitten tämän otsikon siksi sellaisena kuin se nyt on. Siksi en ole niihin muutoksiin suostunut, joilla on pyritty sitä otsikkoa muuttamaan. Nyt sitten tämä tästä johdannoksia. Nyt sitten kuuntelen, mitä kollegoilla on sanottavaa, jos, jos jotain edustaja Essaija. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia edustaja Schröderille hänen tekemästään hyvästä työstä ja hänen kyvystään rakentaa 27 kompromissia, jos oikein laskin. Suurita osaa voimme tukea. En, emme ehkä ihan kaikkia. Ilahduttavaa on se, että tämän mietinnön pohjana on ilon määritelmä niin sanotuista vihreistä työpaikoista. Ilon määritelmässähän määritelmän mukaan kaikki työt voivaan, voidaan muokata kestävämmiksi Eli jatkossa ei ole enää jakoa paha, huonon ja hyvän teollisuuden tai elinkeinon välillä, vaan kaikista töistä voidaan tehdä kestäviä. Se on tämän mietinnön perustana. Omassa ryhmässämme halua, olisimme halunneet päästä eroon tästä värikoodista vihreästä. Minusta olisi parempi puhua kestävistä työpaikoista, ei vihreistä työpaikoista. Suurin osa suullisista tarkistuksista, suurimman osan tarkoitus on pyrkiä juuri tähän. Kuten sanoin, niin neuvotteluissamme meidän ei tulisi yliarvioida uuden kestävän talouden työpoten, työpaikkapotentiaalia, ei myöskään aliarvioida sitä. Toki pitää pitää toiveet korkealla, mahdollisia uusia työpaikkoja silmällä pitäen. Meidän täytyy myös muistaa se, että varmasti monet työpaikat myös katoavat, koska teknologiat muuttuvat. Ja ehkäpä paras mm, EPP-ryhmän näkemys on realismi. Sitten palaisin näihin kompromisseihin, joita on tehty. Kompromissi BB muun muassa. tulee edustamaan sitovia tavoitteita ja myös langettaa sanktioita epäonnistuville jäsenvaltioille. Mielestäni tämä menee liian pitkälle. Ryhmämme ei voi oikeastaan tukea tällaista. Kompromississa G Niin ikään asetetaan sitovat ehdot ainakin kymmeneksi vuodeksi. Kun lähdetään siitä, että teknologia kuitenkin muuttuu, niin kymmenen vuotta on kyllä aika pitkä aika. Teknologia muuttuu nopeammin. Ja jos me asetamme jonkinlaisia tukiaisia tai verohelpotuksia kymmeneksi vuodeksi, niin uskon, että tämä raha saattaisi mennä haaskoon. Tällä sektorillahan teknologia muuttuu niin nopeasti, että se pitää kyllä pitää mielessä. Um, herself mentioned the... Esittelijä mainitsi kohdan 19. Minäkin pidän sitä hiukan problemaattisena. Minulla on suuria epäilyksiä sen suhteen, että voimmeko me globalisaation sopeutumisrahaston tavoitteita muuttaa ylipäänsä ehkä tätä voitaisiin hiukan selventää. Jos ne tätä selventäisitte, niin siitä olisi kyllä paljon apua meistä suurimmalle osalle. Kiitoksia. Tässä olivat kaikkein tärkeimmät huomioni. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia. Thomas Mann ja sitten Harkin. Ja, vielen dank. Man sagt ja immer Kiitoksia. Kiitoksia taas kerran esittelijälle Tämä on, tämä kiitokset ovat todellakin paikallaan. Olet <clears throat> huomannut, miten olet antaumuksella tässä mukana ja olet vahvistunut kaikkien tätä yksimielisyyttä, joka näistä osasista syntyy. Se on onnistuneesti toiminut. <clears throat> Meillä on tietysti eri prosessit myöskin näillä sanamuotoon liittyen. <clears throat> Me, Belgian tietenkin ne, tai muusta aina välillä äänestää vastaan, mutta katsomme, jos paremmat sanamuodot, niin voimme olla siinä mukana, mukana tämän takana. Tämän, tämän, äh, paikoin, paikoin esimerkiksi äh, mietintö on hyvin laadittu ja sitten muutosesityksiin se koko äh, pohja sieltä viedään pois, tai kun sävy muuttuu täysin. Tässä nyt ei ole näin, näin käynyt ollenkaan, vaan on tästä kautta saatu täydennystä. <clears throat> Olen erittäin iloinen siitä työstä, jota tässä, joka tässä yhteydessä olet tehnyt. On ilahduttavaa nähdä, että joku, on pysty, joku pystyy näin hyvin kommunikoimaan. Tämä on, tämä on hyvinkin tämä eurooppalainen lisäarvo, jos, mikä, jos jos ajatellaan vaikkapa eh, to, eh, toimittajien viestintää, siellä on kaksi, <clears throat> kaksi vastakkaista kantaa, jotka sitten lähentyvät niin hyvin toisinsa, toisiaan, että sitten pystymme hyvinkin elämään sen kanssa. Eh, tässä joku ajatella, että no tämä nyt menee niin panoppa läpi, että menköön, mutta tässä on todella nähty vaivaa sitten tämän enemmistön, enemmistön vahvistamiseksi. Se on hyvin onnistunut sillä. Kiitoksia vielä kerran. Dans cette commission on esprit de, de coopération. Niin, kyllä on aika moista yhteistyöhenkeä. Rova Harkin. Thank you. I would just like to make a few... <laughs> niin, haluaisin varjoesittelijän Starksin puolesta käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin hän sanoi, että hän haluaa kiittää Schröteriä kompromissitarkistuksista esittäjä, esittelijä on ottanut huomioon suurimman osan muiden meppien ehdotuksista. Hän voi siis olla samaa mieltä kompromissien kanssa. Hän haluaisi myös todeta, että hän haluaisi vetää pois muutamia tarkistuksia, joissa ehdotetaan poistoja, koska asianomaiset kohdat on muutettu sillä tavalla, että näitä tarkistuksia ei enää tarvita se kompromissi, jonka kanssa hän ei voi olla yhtä mieltä, on BB. Siinä hän vedotaan sitoviin tavoitteisiin, tämä mainittiin jo, ja myös kritisoidaan EUn 2020-strategiaa. Hän sanoi, että tämä on strategia, josta kaikki olemme sopineet, ja Euroopan parlamentissakin se hyväksyttiin ei niin kauankaan aikaa sitten. Sitten itse esitän pari eh, kommenttia. Luin juuri lopullisen kompromissitarkistusluonnoksen, ja toden tottakin onnittelen Schroederia mietinnöstä, jota pitäisin sekä johdonmukaisena että kohdistettuna. Ja lopuksi, se on myös erinomainen, mutta sehän on sanomatta niin selvä. Ja lopuksi haluaisin kommentoida kohtaa 19. Sehän liittyy globalisaation sopeutumisrahastoon. Se täytyy kohdentaa nimenomaan yksittäisten työntekijöiden vaatimuksiin. Jos me haluamme todellakin edistää kestävää taloutta, niin saattaisiko ehkä tulla sellainen tilanne, että työntekijä haluaisi aloittaa paikallisen kuljetusfirman maaseutualueella ja sitä ei pidettäisikään kestävänä, joten minä en kyllä haluaisi tällä tavalla kaventaa globalisaation sopeutumisrahaston alaa. Madame Morin. Morin ja sitten Grüni. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä Harkin sanoi. Minä kiitän Elisabeth Schröteriä. Hän on tehnyt oikein hyvässä yhteistyöhengessä, yhteistoimintahengessä tätä työtä. Hän on saanut aikaan edistystä. Kuitenkin tämä globalisaation sopeutumisrahasto, siihen liittyy ongelmia. Schröter on halunnut laatia mietintönsä niin, että että se sopisi näkemystemme kanssa, joka, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon, mutta olen yhtä mieltä Harkinin kanssa siitä, siinä, että me emme voi kaventaa, kaventaa globalisaation sopeutumisrahaston tavoitteita pelkästään talous, taloudellisiin kysymyksiin. Ja esimerkiksi Pubakisin ja Gröningin tarkistukset tarkistuksiin haluaisin, tarkistuksesta haluaisin äh, todeta, että nimen globalisaation sopeutumisrahaston tarkoitus on nimenomaan valmistaa työntekijöitä äh, sellaisiin työpaikkoihin, jotka ovat kestäviä. Ja sitten vielä puheenjohtaja, jos sallitte. mietinnön tekstissä. Minusta pitää, pitäisi muuttaa yksi sana. 13 sivulla. Siellä puhutaan viiteanalyysistä, puhutaan ö, itäisen Saksan työntekijöistä. Ehkä pelkkä sana Saksa riittäisi, koska aika kauan on jo siitä, kun Saksat yhdistyivät, joten minusta pitäisi poistaa tämä sana Itä, Saksa, koska minusta se on historiallinen käsite. Ei tätä päivää. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, niin, hyvät kollegat. Kyllä, esittelijän heiniä on puuttua tähän tähän selitysosan sanamuotoon ja ehkäpä tehdä sitten tähän historialliseen seikkaan muutos. En tiedä, oliko tässä käännösvirheestäkin kyse, koska minusta tässä tarkoitetaan Saksan itäistä osaa, ei Itä-Saksaa. No, Grün, saa seuraavaksi puheenvuoron. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tarkistuksista. Haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä. On oikein hyvä, että puhutaan huomispäivän työpaikoista. Olen yhtä mieltä edellisten puhujien kanssa, mutta lisäisin vielä erään seikan. Se liittyy työli- tulevia, tulevaisuuden työllisyyttä käsittelevää observatoriota, jota ei hyväksytty Täällä on kuitenkin kompromissitarkistus, joka liittyy tutkimukseen, joka tehdään tulevaisuuden työpaikoista. Toivoisin kuitenkin, että pohtisimme seuraavaa asiaa. Yrityksissähän henkilöiden kouluttaminen on, seuraa aina vähän kehityksen jälkijunassa. Ja tällä hetkellä on henkilöitä, jotka ovat työttömiä, ja toisaalta on yrityksiä, jotka hakevat työpaikkoja. Eikö olisi hyvä, jos olisi jonkinlainen laajempi, pidemmänkin tähtäyksen visio siitä, minkälaisia tulevaisuuden tarpeita on? Esimerkiksi aurinkovoiman hyöty, hyödyntämistekniikka on aivan uusi asia. Silloin kun minä olin koulussa, niin siitä ei todellakaan mitään puhuttu, kun taas nyt se on jo tätä päivää. Kaikki kaikki koulutus ja työllistymiseen, työllistymistä edistävä koulutus on asia, jota täytyy pohtia ja täytyy myös pohtia tulevaisuuden työpaikkoja. Eli olisi hyvä, jos Euroopan tasolla voisimme avittaa tällaisia pohdintoja ja tällaisia analyysejä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Tack för ordet, fru ordförande. Kiitoksia puheenvuorosta. Minä haluaisin kiittää rouva Schröderiä ja muita kollegoja hyvästä yhteistyöstä. Minun mielestäni huolimatta monista tarkistuksista olemme kuitenkin saaneet aikaan hyvän joukon kompromisseja, joihin suurin osa voi olla tyytyväisiä. Minun mielestäni tämä lopputulos on tasapainoinen ja ottaa huomioon kaikki ne kriteerit, joiden puolesta me toimin, toimimme. Olen tyytyväinen varsinkin tähän avoimuuteen, joka liittyy koulutuksen, tutkimuksen, tasa-arvon ja työttömyyden vastaisen taistelun ulottuvuuksiin. Nyt varsinkin kriisiaikoina työllistämistarve on erittäin korostettu. Mitä samanaikaisesti täytyy ottaa huomioon ne kielteiset vaikutukset, eh, jotka toimilla saattaa olla. Kiitoksia. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos näin ei ole, annan esittelijä puheenvuoron. Dankeschön. Ich... Kiitos. Olen miettinyt sitä vielä, että, että voisimmeko löytää jonkun ratkaisun tähän globaaliin sopeuttamisrahastaan. Siinä on <clears throat> tämmöinen kiistahan kulminoituu siihen, että, että, että, että pitäisikö sitä kokonaan muuttaa. Varmaan siitä nyt joku ratkaisu vielä löytyy. Yritän tähän nyt vielä perehtyä huolellisesti minä haluaisin, että, että sitä rahaa sitten käytettäisiin, jos sitä olisi tarjoa. Jos se näyttää tilanne paikan päällä erilaiselta tietenkin, se voi olla mahdollista täsmentää vielä jotenkin, että löytää sellainen sana muoto, joka poistaa nämä ongelmat ihmisten mielestä. Tietenkin kaikkea vastaan voi eh, soutaa tässäkään. Esaija, eh, eh, mikä, mikä tämä on hyvä ja huono teollisuus, en ymmärrä sitä, mitä tässä sillä takaa. Enhän minä nimenomaan halua sitä jakaa huonoa ja hyvään teollisuuteen. Sen, se oli tämä tausta. Minä sitä muotoilua vastustan koska klassista teollisuutta toki tarvitaan tietenkin, se on ihan, ihan, ihan selvä. Että ja, ja sen, sen vuoksi Venäjä sanoo, että, että joku tällainen eh, hiilikaivosteollisuus on huonoa teollisuutta. Se on niin kuin, en, siksi juuri en halunnut tätä jakoa. Mä halusin va- eh, siihen tämän neutraalin ilmauksen. Olen, se oli se tausta. Jos, me, jos eh, ymmärrätte, että minun muotoiluni on sellainen, jossa ei tehdä sitten eroa, onko hyvä tai huonoa, sitä ei tarvitse edes painottaa, koska se on tässä näin jo sitten muotoiltu ja kompromissin Mannin kanssa tehdyn kompromissin mukaan on sovittu, että tässä ovat kaikki, kaikki ovat muutosvaiheessa, kaikki työpaikat ja näin poispäin. Ja kaikki ovat sinällään yhtä tärkeitä. Edustaja Gyni totesi, että tutkimushan on osoittanut, että ettei tässä pelkästään uusista työpaikoista uudella profiililla kysymys, vaan perinteisissä tehtaissa ajatella tämmöisiä valmiuksia ja, ja tällaisia peräänkuulutetaan siinä tämän joku, joku asentaja voi olla 50 ja, ja ihan, ihan hy, hyvä. Ja, ja sitten samaan, samalla tavalla sitten tietysti nuori mies. Hänen täytyy kuitenkin oppia, mitä, mitä hän siellä sitten tarvitsee voidaksensa tehdä sitä työtään paremmin ja tehokkaammin. Se on tämä tämmöinen yhdistelmä. Eli tämä on se lisä, äh, mitä hän sitten tässä äh, tarvitsee, hänen, että hän, hän voi sitten antaa, antaa äh, riittävän panoksensa. Meillä on esimerkiksi tällaisten asentajien, käsityöammatteiden, tällaisten taitoammattien harjoittajista melkoinen pula Tämä oli vain esim, esim, esimerkki, missä perusteluosin olen kirjoittanut, että Saksassa on sellaisia suolia keskuksia, jotka nyt sattuvat sijaitsemaan siellä it, itäisessä osissa tämän sen vuoksi, että, että meillä on näitä laitoksia siellä. Tämä kuvaa vaan tätä alueesta. Olisi voinut todeta, että että mainita erikseen osavaltioiden nimet, mutta tämä on tällainen esimerkki alueesta, e, joka, esimerkki alueesta, joka oli jälkeen jäänyt, mutta on sitten kuitenkin saanut, saavuttanut selkeää edis, edistymistä sitten tämän koulutuksen ansiosta, koska siellä, siellä Saksan takapajuisin seutu, se nyt on ihan selvä, se tavallaan liittyy historiaan, mutta vain, vain, et, vain epäsuorasti nyt kuitenkin, se oli ihan hyvä, äh, hyvä esimerkki minun mielestä, kun se nyt on perustelua, siis niistä tarvitse lähteä muuttamaan minusta. No miksi tämä kymmenen vuotta tässä sitten on? Koska 2020 on siinä kymmenen vuoden aikajänteellä, siksi se nyt on siinä tietysti. Se on se tausta. Me puhumme näistä strategioista. Eurooppa 2020 äh, käsitteen puitteissa. Ja se on sellainen äh, ähm, tietystikin jänne, joka hyvin sitten työvoimapoliittisiin direktiiveihin ja samoin taloudelliset direktiivit noudattelevat tätä samaa aikajännettä. Emme me halua katsoa suorastaan, suoraan 2020 vuoteen, vaan haluamme tämän selkeän kytköksen tähän tapahtumiin sekä talouspolitiikan että työllisyyspolitiikan saralta pikkuhiljaa edetään sinne tietysti voitaisiin panna sulkeisiin sitten vaikkapa tämä viittaus 2020 strategiaan, mutta sitten kun on siellä jo kerran sanottu, ai yksi juttu vielä, monet, monet vastustivat kompromissia BB, se on, että pelkä, pelkästään minun asioni, vaan se on näiden erilaisten valiokuntaan päätyneiden muutosesitysten seurausta. Olen kuitenkin siinä sitten pyrkinyt muotoiluun, jossa jatkuvasti, jossa pyrittäisiin välttämään tätä jatkuvaa toistoa. Minusta se on ihan hyvä. Se on teidän kättäneet jälkiä. Ei se ole pelkästään minun päässäni syntynyt idea, vaan katsoin, että se on tällainen valiokunnan yhteinen ajatuksen kulku, ja sitä sen takia on sen tähän kompromissiin ottaa muotoilua. Olen sitten hionut yhdessä näiden asianomaisten henkilöiden takia, jotta saataisiin tämä lyhyeksi ja ytimekkääksi. Tästä BB on tällainen poliittinen, poliittinen panos, joka on meidän valiokunnaltamme mielestäni. Ja minusta se ollaan hyvin onnistuttu, vaikka joku nyt sitten tässä rupeakin vastahankaan pulikoimaan. muutosyritysten laatijat ovat tässä yhteydessä todeta, että tällä, tätä kautta päästään siihen tavoitteeseen, mitä, mitä, mihin pyrinkin. Merci beaucoup. Donc, euh, madame... Kiitoksia. Edustaja Moraa, minä olen varmistanut, että englanninkielisessä versiossa puhutaan itäisistä Saksasta, Eastern Germany sanotaan siellä. Niin, äänestämme ää, mietinnöstä syyskuussa täysistunnossa. Sitten menemme kohtaan kuusi esityslistalla. Kyse on Thomas Mannin ähm, mietinnöstä, sanoo puheenjohtaja. Sanonko minä todellakin Thomas Mann? Niin, tämä on... <laughs> Tässä valiokunnassa on niin suuri konsensushenki, että minulta menee Toma, Tomasitkin sekaisin. Thomas Hendel on siis kyseessä. Äh, tässä on kyse lausunnosta naisten oikeuksien valiokuntaan epävarmassa asemassa olevat työntekijät. Frau Presidentin Livikut. Niin, äh, puheenjohtajat, hyvät kollegat. Äh, ja jos äh, Thomas Mann haluaisi tämän minulta, niin se, siitähän tulisi mielenkiintoinen variantti, jos hän tätä lähtisi laatimaan nyt minun sijani. Mutta kuten sanottu, mm, tämä lausunto, joka tässä on laadittu sitä, sitä vähän voi valaista laiset ovat viime, viime vuosina ajautuneet näihin epävarmoihin työsuhteisiin epätyypillisen, niin se on sitä kautta sitten työn laatu, palkat ja muut ovat siinä jälkeen jääneet meidän valiokuntamme on nyt sitten laatinut lausunnot, lausunnon kattavan lausunnon naisas, naisten asioiden valiokunnalla tästä ja minä kiitän tästä työstä. Ja sitten ne mun on 50 muutosesitystä saanut kollegoilta tähän työhöni, tähän lausuntoon, niin ne ovat auttaneet, aiheuttaneet sen, että minun lausuntoni on laajentunut ja täsmentynyt ja hioutunut. Ja Tämä on tietysti lausunnon mitta on äh, rajattu jo valmiiksi sen vuoksi tietenkin. Myöskään muutosesityksiä sitten kokonaisuudessaan voin aina kaikkea ottaa. Minä äh, joita, joita, joita kuita sitten e, eivät ansaitse ihan jakamatonta tukeani. Äh, erityisesti yhtä, yhteen seikkaan liittyen, eli ja tämä on nimenomaan äh, liittyy vähimmäispalkkaan, minimipalkkina. Se ei näytä äh, kaikkia tunnu tässä salissa miellyttävän. Ei tässä ole kysymys mistään direktiivistä, vaan nyt tällaista yhteisymmärryksestä siitä periaatteesta, millä eri kansallisvaltiot sitten tätä toteuttavat. Se on sen heidän asiansa, tehdäänkö se sek- aloittain, sektoreit- sektoreittain, aloittain tai valtakunnallisesti. Eri, erityisistä pohjoiseurooppalaiset ovat hyvin tietoisia siitä, että ei tässä ole kysymys mistään yhtenäissäännöksestä, koko Euroopan laajuisesta säännöksestä, että, että, että tässä yritettäisiin korvata jollakin tavalla jo näissä maissa mahdollisesti voimassa olevat minimipalkkasäädökset. Sitä ei tällä suinkaan ajeta takaa, vaan, vaan tämä huominen, huominen kompromissi eenä esiintyvä muotoilu sopii varmaan kaikkiin kansallisiin vähimmäispalkkamalleihin. Meidän pitäisi, pitäisi ainakin nyt sopia tavoitteesta, joka ei ole lähenkään, lainkaan uusi tässä tavoitteesta, että se olisi ainakin 60 prosenttia kulloisestakin, kulloisestakin keskipalkasta. Se sitten toteutetaan, miten toteutetaan, toteutetaan, miten parhaaksi nähdään sitten näissä jäsenmaissa. Niin kuin sanottu, ei tämä mikään direktiivi ole, vaan tämä on tällainen, tällaiset, antaa puitteet, jonka sisällä sitten on tarkoitus liikkua. Mitä sitten tulee näihin kompromissineuvotteluihin, tämän lausunnon osan, tämän equal pay on equal value periaatetta sinne halunneet. Minä olisin toivonut, että huomenna kollegat hyväksyvät sitten tämän Äh, lausunnon, äh, koska nimenomaan äh, naisten oikeuksien valiokunnassa tämä sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut asia, jota me olemme ainakin voineet tukea tästä valiokunnasta minun ryhmästä, mutta toivon mukaan huomenna tämä sitten äänestyksessä hyväksytään. Roitova. госпожо президент, искам да поздравя нашия колега Томас Хендел за чудесните... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Hendeliä tästä suosituksesta ja erinomaisesta lausunnosta, joka hän on valmistellut. Me emme ole toimivaltainen valiokunta tässä asiassa, Ongelma näiden epävarmojen työsopimusten osalta on ollut ilmiö jo pari vuotta ja tämä talous- ja rahoituskiiri äh, muuttuu yhä suuremmassa määrin sosiaaliseksi kriisiksi ja varsinkin näin tapahtuu Itä-Euroopassa, Bulgariassa, meidän järjestelmässämme näitä epävarmoja työsuhteita vähennettiin, mutta tällä hetkellä niitä tulee jatkuvasti lisää ja naiset pelkäävät tuoda ilmi, että joutuvat tekemään työtä epävarmoissa olosuhteissa ilman sosiaaliturvaa, ilman äitiyslomaa ja siitä saatavia korvauksia he pelkäävät tuoda esiin, että työskentelevät yrityksissä, jotka ovat varsin epävarmoja. Tämä lausunto on tärkeä tuoda esille Euroopan yleisön joukossa, jotta nähtäisiin, että Euroopan unioni on heidän puolellaan. Olemme tuoneet esiin tässä myöskin tilapäistyöntekijöiden roolin. Vähän aikaa sitten olimme sitä mieltä, että neuvoston ja komission täytyisi säätää lainsäädäntöä koskien äh, tämänkaltaisessa tilanteessa työskentelevien henkilöiden tilannetta. Itä-Euroopassa tällaisia käytäntöjä on. Etelä-Euroopassa äh, äh, tämä käsite ei ehkä ole niin yleinen. Kyse on henkilöistä, jotka tekevät tilapäistä työtä tietyn ajan hyvin epävarmoissa olosuhteissa ilman, että he saavat minkäänlaista sosiaaliturvaa tai heidän, että heidän asemansa olisi laillisesti mitenkään määritelty. Mitä Hendel totesi, 60 prosenttia minimipalkasta – tässä tältä osin on noussut esiin hyvin legitiimi keskustelu. Kyseessä ei ole mikään lingvistinen erityispiire, Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nämä termit ovat erilaisia eri kielillä ja osa kollegoista vastusti näitä muotoiluja, ei pelkästään sen takia, että minimipalkkaa ei terminä esiinny heidän maissaan, vaan koska minimipalkka määritellään eri tahojen toimesta. Monet ovat sitä mieltä, että tämä täytyy jättää toissijaisuusperiaatteen haltuun, mutta meidän ryhmämme ei tue tätä kompromissia. Euh, Kiitoksia. Jean Lambert ensimmäisten harkin thank you. Um, I just... Kiitoksia. Haluaisin kommentoida tätä kysymystä, joka näyttää aiheuttavan ongelmia. Jos puhutaan eroista tulotasoissa, siis tulojen ja palkka, tuloeroista ja palkkaeroista, niin selvää kai on se, että palkkaa maksetaan tehdystä työstä. Se ei ole sama asia kuin tulo, joka voi tulla vaikkapa Äh, jostain rahastosta tai sosiaaliturvasta tai perinnöstä. Joten tämä on yksi niistä asioista, jonka Harkin otti koordinaattoreiden kokouksessa esiin. Eli tarkoitus on, että voisimmeko me jollain tavalla äh, yhtenäistää terminologiaa ja tarkoittaa samoilla sanoilla samoja asioita. Nyt kai puhutaan siitä rahasta, joka maksetaan tehdystä työstä. Ja kun otetaan huomioon, että kuten kompromississakin sanotaan, täytyy ottaa huomioon myös köyhyystasot. Nythän on Euroopan köyhyyden torjunnan teemavuosi. Eli meidän täytyy pohtia, että minkä määrän, minkä tason, tulotason ihmisille, ihmisille pitäisi maksaa, e, että eivät olisi köyhiä. Tämä tuskin mikään vallankumouksellinen ajatus on. Ja täällä on kompromississa luettelo eri keinoista, miten tämä voidaan saavuttaa, miten tällainen tavoite voidaan saavuttaa. Eli kyse ei ole siitä, että kunkin jäsenvaltion täytyy tehdä juuri näin, ja tämä on se minimi palkkataso, joka asetetaan Euroopan tasolle. Ei. Kun minulla nyt on puheenvuoro, niin sanoisin vielä, että minusta on aika ällistyttävää, että edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun tasa-arvodirektiivikin on jo ollut voimassa, niin meidän täytyy edelleenkin perään, peräänkuuluttaa samaa palkkaa samasta työstä. Onpa ällistyttävää, että emme ole vielä kaikkina näinä vuosina tätä saaneet aikana. Sitten tämä kausityön työ, työnteko. Olen ymmärtänyt, että komissio on nyt jo julkistanut ehdotuksensa, joka koskee kausityötä, työntekoa live-valiokunnassa ja tässäkin valiokunnassa sitä varmasti käsitellään, koska kyse on oikeuksista. Merci. Kiitoksia. Sitten Harkin ja hänen jälkeensä Kristensen. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi kiitoksi herra Händelille hänen hyvästä työstään ja hyvästä yhteistyöhengestään tämän lausunnon laatimiseksi. Muutama äh, lyhyt äh, kommentti eri äh, kompromissista. Kompromissi A ensinnäkin siinä tämä, jossa kehotetaan tarvetta elin, liittävään tuloon, encourages the needs, se on, on tietenkin se nyt ihan selkeä tarpo. Muutettiin että aiemmin tämä encourage sana kannustaa, on varmaan ihan hyvä, että, hyvä englanniksi, en tiedä onko yhtä hyvä muilla kielillä. Sitten äh, tämä Access to Full Social Security Benefits, eli siis kaikki, äh, täydellinen sosiaaliturvan saatavuus, äh, täysi koko ja osapäivätoimiset. Mutta ei se aina joka jäsenmaissa näin mene, koska se joskus riippuu sitten näistä sosiaaliturvan maksuista myöskin. Siitä voitaisiin joku sana poistaa siitä, vaikkapa tämä full sitten ehkä joudumme kohta kohdalta äänestämään. Sitten kompromissi B istuu hyvin, C sitten on taas pulmallisempi. Muutama ää, muukin on tämän maininnut, tämän tavoitteen. En lähde enää nyt sitä yksityiskohtaisemmin puimaan, argumentit on kuultu. Mutta sitten tässä nämä suullinen muutos tässä hännässä, muut on ihan ok. Kohtaan kahdeksan, onko se jollakin tavalla erilainen kuin mitä itse tässä tekstissä sanotaan. Eli sinne vedetään, verotaan komission, että terveydenhuoltotyö, hoivatyö, hotellityö, catering ja näin poispäin otettaisiin lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin mukaan, mutta siis tätä, onkohan se virke siellä vai ei. Jos se on siinä varsinaisessa tekstissä, siinä tapauksessa, jo, nythän tässä tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä ollaan uud, uud, arvioimassa en tiedä, voitaisiin sinne ottaa terveydenhuoltohenkilöstä mukaan vai ei, en tiedä. Tämä aivan liian pikainen, pikaista ruveta tarkastelemaan näitä muita ammattiryhmiä tässä vaiheessa tämän direktiivin voimassaolo kautta. Kenties se voidaan sitten tähän äänestyslistaan täsmentää. Merci, Monsieur Christensen. Kiitoksia. Christensen ja Thomas Mann. Tak, fru äh, formand. Eh, jeg vil godt redegøre. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin, halusin käyttää puheenvuoron, koska tässä on eräitä kohtia, jotka huolestuttavat meitä Skandinavian asukkaita, mitä tulee minimipalkkoihin ja varsinkin niihin tapoihin, joilla näitä minimipalkkoja arvioidaan. Kun suoritetaan tämä laskutoimitus minimipalkkojen osalta, niin tämä liittyy toki siihen tapaan, miten se joka maassa toteutetaan. Meillä ei ole lainsäädäntöä koskien minimipalkkaa, mutta meillä on sektorikohtaisia minimipalkkoja. Mikäli me nyt päätämme, että meidän täytyy käydä työehto neuvotteluja 60 eh, prosentin keskipalkan eh, osalta. Tämä liittyy myöskin työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. En usko, että tämä on se tavoite, jota herra Hendel lausunnossaan eh, tarkoitti. Tässä todetaan, että esimerkiksi Tanskan osalta ei tätä 60 prosentin äh, määrää voida hyväksyä siinä muodossa, kun se esiintyy tässä lausunnossa. En usko, että yksikään pohjois maalainen edustaja olisi valmis näitä hyväksymään. Olen rouva Lambertin kanssa samaa mieltä. Ehkä olisi puhuttava minimitulosta ja sitten äh, käytännössä äh, kansallisten työehtosääntöjen puitteissa toteuttaa tämä. Tämä ei toki tarkoita sitä, ettemmekö me tukisi näitä toimintamuotoja, mutta ähm, tulee esiintymään suuria ongelmia meidän maissamme, mikäli me etenemme nyt näillä tiellä. Eikä äh, Euroopan unioni saa todellakaan puuttua asioihin, jotka sille eivät kuulu työ, eurooppalaisilla työmarkkinoilla on harmonisoituja ja yhdennettyjä ähm, säännöksiä. En usko, että Pohjoismaita voidaan syyttää näistä kysymyksistä, vaan me haluamme ainoastaan nyt täsmentää erästä seikkaa tässä. Tämä kompromissi C tässä muodossa on hyvin hankala meille. Ja onko tämä todellinen kompromissi? Ovatko kaikki samaa mieltä tämän kanssa? Minä en oikein ymmärrä tätä kuinka yksi ryhmä voi esittää kompromissia muidenkin nimissä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron toiselle Tomasille, nimittäin Tomas Mannille. ihan yhtä arvovaltainen Saksan kansalainen kuin Hendelkin. Kiitoksia. Händel on tehnyt, laatinut mielenkiintoisen tärkeän lausunnon. Olen aika, voin elää monen asian kanssa, mutta kuten odotettavissa oli tämä vähennäispalkka-asia vähän etännyttää meitä tässä monissa, kaikissa jäsenmaissa on varmaan omat sääntönsä kaikessa. Tästä Saksassa tämä on tällainen lailla määrätty. Mutta tässä olemme eli eri suunnassa. Minä olin sitä, sitä mieltä, että, että Äh, <clears throat> työmarkkinosapuolet kantaisivat oman vastuunsa. Äh, täytyy suora äh, tietysti jo, al, al, tietyillä alueilla, tietyillä sektoreilla sopia tehdä tästä sopimus. Meillä on hyvät säännöt Saksassa tästä, mutta siinä edellytetään työmarkkinaosapuolten välistä yhteisymmärrystä näistä tiettyjen sääntöjen soveltamista tietyillä alueilla. Ja sitten tässä viedään hallitukseen sitten allekirjoitettavaksi, kun on kolmikanta. Eli se, tässä äh, on tietyt alueet sitten voivat äh, äh, olla sitten eri mieltä siellä. Esimerkiksi voi olla malkkataso aivan erilainen. Se johtaa sitten suun, val, valtavaan työt, työttömyyteen. Me voimme eri tulkintamahdollisuuksista puhu, puhuneet. Me voimme puhua niin to, toimeentulo riittävästä toimeentulosta esimerkiksi. Että on, kenties voi olla ihan asiatonta Euroopan tasolla, että näitä asioita ruveta säätelemään, kun se on kumminkin jokaisen, joka, jäsenmaiden oma asia. 38 äh, tai sitten 39 äh, tai oma muutosetykseni äh, on tällä Lille Olkarstinsenin ja muiden aloite on minusta erittäin hyvä ja meidän pitää muistaa ja pyrkiä saavuttamaan myöskin sitten niihin tavoitteisiin, joissa jäsenmaissa on jo sovittu noudatettavan. Esimerkiksi tässä 54 muutosesityksessä on sitä pyritty tämä selventämään, eli työmarkkinaosapuolten kyt, kytkeminen paikallisiin olosuhteisiin. Tästä tätä kautta päästään sitten tähän vars, varsinaiseen ö, asiaan. Me, sama, siis periaatehan on ihan sama. Me haluamme ihmisen palkan ja riittä, riittävän palkan, palkan kohtuullisen riittävän toimen, toimeentulon. Mutta kun alueelliset erot ovat niin erilaiset kuin ovat, silloin nämä neuvotteluosapuolet, työmarkkinaosapuolet ovat ne, jotka sitten sopikoot näistä, eikä, eikä, eikä missä muissa. Mutta muiden muotoilun kanssa niin ei minulla ole vaikeuksia niitä hyväksyä. Esittelijä. Ellei sitten ole muita puheenvuoropyyntöjä. Eipä näytä olevan esittelijä. Ja, ich will... Pardon, pardon. Euh, Madame Ronsouy. Sì, grazie, signora Presidente. Eh, kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Anteeksi, äh, saavuin juuri Italiasta, enkä oikein tiedä kuinka pitkällä te olette. Minä olen kansanpuolueen ryhmän nimissä varjoesittelijänä tälle lausunnolle en tiedä, onko Thomas tuonut esille nämä seikat. Hän viittasi tarkistukseen 41 ja kompromissitarkistukseen C. Kansanpuolueen ryhmän kanta on sellainen, että me haluamme poistaa molemmat, tämän tarkistuksen sekä tämän kompromissitarkistuksen C. Tämä on avainkysymys. Ja tämä johtaisi koko lausunnon torjumiseen. Kyse on yhteisestä politiikasta, sopimuksesta. Tämä on vastoin toissijaisuusperiaatetta. Anteeksi tämä adjektiivi, mutta mielestäni on absurdia tuoda näissä asioissa esiin sellaisia väittämiä, joita Figereidon mietinnön osalta jo väiteltiin pari viikkoa sitten. Meidän kantamme näissä asioissa ei muutu kahdessa viikossa. Parlamenttia syytetään äh, hitaasta päätöksenteosta lainsäädäntöprosesseissa minä suosittelisin kollegoille, ettemme menettäisi aikaa näissä asioissa tämänkaltaisissa tarkistuksissa. Tätä asiaa on käsitelty pari viikkoa sitten Figereidon miestin, mietinnön ö, osalta, ja tämähän oli jo silloin ö, avainkysymys, tarkistus 41 ja kompromissitarkistus C, ja meidän ryhmämme äänestää vastaan. Tämä on todellakin avainkysymys, kun tästä asiakirjasta lopullisesti äänestetään. En tiedä, onko täällä tuotu esiin eräs seikka. Se liittyy henkilöihin, jotka hoivaavat toisia. Meidän mielestämme näillä hoivahenkilöillä – tulee olla erityiskohtelu unionin puitteissa. Tarkistus, joka on esillä, asettaa saman arvoiseen asemaan henkilöitä, jotka ovat eri, hyvin eri tilanteessa. Saksalainen esittelijä ei oikein ymmärrä, mitä tarkoittaa se, kun Italian äh, Äh, rannikoille, Malta rannikoille saapuu äh, ihmisiä ilman henkilötodistuksia. Tulkaa Lampedusaan, niin näette, että tämän kaltaisilla tarkistuksilla ei tee mitään. Euh, niin, äh, esittelijä saitte tässä kutsun pohtia asiaa ja annan teille puheenvuoron. Gestehe, ich bin selten sprachlos, aber zum... Ihan äh, äh, sanaton koska se, tästä no, harvoin jään puhut sanattomaksi, mutta tämä edellinen puheenvuoro ei kyllä aina sanonut minulle mitään, enkä siihen tota siis myöskään kantaa. Ö, ö, ö, tässä kenties edustaja Arkinin kommentti on paikallaan sinänsä, että siinä on jonkunnäköinen tämä tekninen erhe nyt käynyt, kun se on tämä tekstiin tässä muodossa päätynyt. Korjataan se siellä. Sitten nämä äh, vähimmäispalkka-asia ansaitsee pari huomiota. Minä äh, kollega Mann äh, nimenomaan painotin sitä, ettei, ja Kristensenille anteeksi, ettei, et, tässä ole kysymys mit, mitään sääntöjä, määräyksiä valta muille jäsenmaille, tai jäsenmaille tuputtaa koskien alueellista ja paikallista tai alakohtaista sopimista, vaan tässä on kysymys nyt so, sopia äh, tavoitteesta, että, e-, että tällaiset äh, matalat palkat, äh, kohtuuttom heikot palkat eivät ole asianmukaiset. Parlamentti on jo aikoja sitten tästä antanut lausuntonsa päätöslausumassa. Ei tässä ole mit, mit, kysymys ollenkaan nyt siitä. Sovitaan nyt sitten sop, keskitetyn sopimuksin työmarkkinaosapuolten so, väliin, välisin ratkaisun tai näin, miten se tehdään. Minä olen AY-aktiivi ollut jo neljännessä vuosisadan ajan, kyllä mä en tiedän. Sen ei tässä ole mistään palkka-autonomiasta eikä mistään muusta. Siitä kysymys on siitä, että eri aloilla kaikissa jäsenmaissa sovitaan, että sitten e, e, e, että esimerkiksi työmarkkinaosapuolten päätösvalta ulottuu niin pitkälle, että esimerkiksi palkka on riittävä. Mutta se on yhteiskunnan tehtävä Euroopassa, Euroopassakin luoda tällainen jonkinlainen palkkatavoite, että etteivät ihmiset sitten valahda tällaisen köyhyysrajan alapuolella. Ei tässä ole mistään ideologista kysymys, vaan tämä on tällainen yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Sitten nämä Pohjois, Pohjoismaiden tupojärjestelyt tai muut palkkasopimusjärjestelyt tai muiden maiden järjestelyt ovat sitten oma lukunsa, mutta kaiken takana on kuitenkin yhteinen päämäärä. Siellä ovat kuitenkin sopimusosapuolet valmiit sitten sopimassa sitten siitä, että minkä verran kussakin yhteiskunnassa palkkaa vähintään tarvitaan. Se siitä. Sitten tässä on pyritty muutenkin muitakin asioita painottamaan. paljon tukea tullut. Haluaisin vielä verota siihen, että, että, me, että että voisimme tässä yhteydessä sitten kantaa omaa velvollisuuttamme näiden kompromissien osalta. Me haluan, tässä on koko joukko ryhmiä yli näiden rajojen, jotka näitä kompromisseja ovat äh, olleet mukana sorvaamassa ja tokaamassa. Ja toivon mukaan sitten huomenna sitten tämän lausunnon voimme yhteisin, yhteisvoimin konsensushengessä hyväksyä. Merci, Kiitoksia esittelijä Äänestämme huomenna tästä lausunnosta naisten oikeuksien valiokunnan mietintöön ja syyskuussa sitten äänestystäysistunnossa, ää, anteeksi, lokakuun kakkos täysistuntoa. Sitten esityslistan viimeinen kohta. Tämän iltapäivän työtä silmällä pitäen Tarkoitus on esitellä oma kantamme vuoden 2001 budjettiin. Minä olen saanut kontolleni tämän tehtävän. Tämä on ensimmäinen budjettimenettely Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua. Eli olemme tavallaan vielä siirtymävaiheessa. Meillä on nyt tässä vaiheessa lausuntoluonnos johon on tehty 14 tarkistusta, ja me olemme jo alkaneet ennakoida tulevaa työtämme sen asiakirjan suhteen, jossa on jo tarkemmat luvut. Vaikka tämä työasiakirja ei vielä olekaan sellainen asiakirja, johon meidän muodollisesti täytyy esittää kantanne. Tällä hetkellähän komission laatimasta asiakirjasta on kyse, Lissabonin eh, sopimuksen mukaisesti meidän täytyy lausua kantamme neuvoston eh, kantaan, ja koska eh, neuvosto saattaa ehkäpä muuttaa muutamia komission ehdotuksia, niin meidänkin täytyy rukata omia kantojamme sen mukaan. Ensinnäkin haluaisin esitellä teille tämän lausuntoluonnoksen. Kuten jo äsken sanoin, siihen on tehty 14 tarkistusta. Itse olen esittänyt yhdeksän tarkistusta, jotka eivät oikeastaan mitään uutta tähän lisää. Niiden tarkoitus on hyötyä tarkistusten jättämenettelystä, jotta voimme äm, äh, tehdä äh, voimme lisätä tiettyjä selvennyksiä tekstiin, äh, tekstin eri kohtiin. Sitten on neljä Figuereidon tarkistusta. Yksi liittyy Euroopan sosiaalirahaston varojen kaksinkertaistamiseen. Toinen liittyy Progress-ohjelmaan. Kolmas liittyy siihen, että tylisi pidentää erilaisia hankkeita, muun muassa pilottihankkeita, jotka liittyvät prekäärin työhön. Sitten on tarkistus, jossa ehdotetaan pilottihanketta nuoria työntekijöitä silmällä pitäen. Kuten sanoin, niin tämä luvuilla varustettu asiakirja ei ole vielä varsinainen työasiakirja. Siihenkin on esitetty tarkistuksia minä itse seitsemän. nämä seitsemän tarkistusta muut ilmaisivat lukuina ne ehdotukset, jotka sisältyvät lausuntoluonnokseen. Ja näiden lukujen joukosta löydätte kolme uutta pilottihanketta ja aiempien pilottihankkeiden pidentämisehdotus löytyy sieltä myös. Tämä ehdotus on sen päätöksen mukainen, jonka koordinaattorit tekivät aiemmin. Yksi näistä 16 tarkistuksesta tuo ihan uuden elementin. Siinä ehdotetaan DG työllisyyspääosaston määrärahoja. Ja meillä on niin ikään tarkistus, joka liittyy globalisaation sopeutumisrahastoon. Moran ja Soportasin kanssa meillä on tarkoitus antaa työllisyys pääosastolle riittävät välineet hyödyntää globalisaation sopeutumisrahastoa silloin, kun se on tarpeen. Niin ikään olemme saaneet seitsemän tarkistusta edustajan vastosilta, kuusi Figuereidolta ja yhden tarkistuksen Hirschiltä. Sanoisin muutama sanan niistä välittömästi. Näistä seitsemästä tarkistuksesta, jotka tulevat vastusilta Ensimmäinen on vähän ristiriitainen. Se on ristiriitainen sen tarkistuksen kanssa, jonka tässä viimeksi teille esitin, koska syistä, jonka jäsenvaltiot tuntevat, budjettikurin mukaan henkilöstö määrärahoja täytyisi vähentää myös työllisyyspääosastosta. Kyse on prog- myös Progress-ohjelman hallinnoinnista ja liittymistä edeltävästä tuesta. Nyt tarkistuksen esittäjä pyytää, että budjettikohtia lisättäisiin. Ja Bastos siis ehdottaa, että että sosiaalirahasto budjettikohtaa nostettaisiin. No, pyydetään myös Euroopan työllisyys niin, työllisyyspääosaston varoja halutaan korotettamaan ja myös progressin ohjelmaan, ohjelma tulisi tukea. Figuereidon tarkistukset siinä määrin, kun ne liittyvät tähän lausuntoluonnokseen, ovat sellaisia, että voin ne hyväksyä. Ne liittyvät muun muassa progressiin, työllisyyspääosastoon ja määrärahoihin, jotka liittyvät koulutukseen. Sitten Hirschin tarkistus vastaa myös minun tarkistustani ja liittyy pilottihankkeeseen, joka koskee koulupudokkaita. Kuten jo aiemmin sanoin, niin me voimme mahdollisesti vielä rukata näitä ää, tarkistuksia ää, sen mukaan, minkälaisia uusia ää, ajatuksia täällä vielä kuullaan. Eli tarkistuksia voidaan vielä muuttaa sen tekstin perusteella, jonka neuvosto tulee hyväksymään. On myös otettava huomioon asiakirja, joka koskee komission kommentteja ja pilottihankkeisiin ja valmisteleviin hankkeisiin. Annankin nyt komission edustajalle puheenvuoron. Kukas täällä mahtaa olla? No, piakkoin annan puheenvuoron. Komission tiedonannossa ö, ähm, puututaan tiettyihin ö, äh, tiettyjen hankkeiden ö, äh, poistamiseen – ja se sisältää myös joukon ehdotuksia, joita yksittäiset jäsenet ovat esittäneet. No näitä noin viitisen toista. Ne on kuitenkin esitetty suoraan budjettivaliokunnalle. No, minulla on pieni aikatauluongelma, mutta ei se mikään tärkeä ongelma ole. No, puhun sitä kohta. Ehkä annan nyt puheenvuoron komissiolle, jotta komissio voisi esittää näkemyksensä niistä pilottihankkeista, joihin se viittaa asiakirjassaan. Sitten annan puheenvuoron vastasille öö, edust- komissiosta edustajalle Mersh. Kiitoksia. Niin, mitä tulee pilottihankkeisiin, niin komissio on vastannut siihen pitkään luetteloon pilottihankkeita, jonka se on saanut DG Emploissa 19 ähm, pilottihanketta. Voin ehkä hiukan äh, selvitellä näitä pilottihankkeita sen perusteella, miten me niitä arvioimme, miten käyttökelpoisia, toteuttamiskelpoisia ne ovat. Voin myös kertoa teille niistä oikeusperustoista, jotka mahdollistavat nämä joihin nämä pilottihankkeet perustuvat. Muun muassa ekaöyristyöpaikka, elinikäinen oppiminen ja etc. On viisi pilottihanketta, joiden osalta mielestämme niitä ei ollut välttämätöntä jatkaa. Tämä johtuu toisaalta meidän toimintamenettelyihimme siihen, että ne perustuvat tarjouskilpailuihin. Nämä pilottihankkeethan normaalisti hyväksytään vuoden lopussa ja ne olisi ollut mahdollista toteuttaa vasta vuonna 2011. Me olimme sitä mieltä, että meidän olisi ensin syytä pohtia sitä, kannattaako niitä ylipäänsä jatkaa. DG Emplo ei välttämättä myöskään kykene hallinnoimaan 19 pilottihanketta, joten me pyrimme hiukan priorisoimaan pilottihankkeita. Jos olitte, kommentoisin myös sitä, mitä neuvostosta on tulossa – Neuvosto on jo reagoinut ehdotukseen, se on leikannut kaikkia maksumäärärahoja melko raaasti, erityisesti työllisyyspääosaston määrärahoja on aika drastisesti leikattu myös Progress-ohjelman osalta. Progress-ohjelman taso on kyllä sellainen, että tulee olemaan aika vaikea maksaa vuodelle 2011 mitään. Mitä tulee sitten 1b budjettikohtaan, sieltäkin on leikattu yli miljardi, mutta vain kaksi miljoonaa Euroopan sosiaalirahastolle ja kohesiorahastolle. Voidaan todeta, että budjetin, budjetin kasvu on ollut aika heikko verrattuna edelliseen vuoteen ja hallinnollisten budjettien osalta, eli ja erityisesti liittymistä ennakoivan avun osalta 10 miljoonaa neuvosto on päättänyt leikata. Se on sen lokakuussa 2009 tekemän päätöksen vastaista. Eli tämä leikkaus asettaa kyllä ehdokasmaat aika heikkoon asemaan. Niiden on vaikeaa valmistautua esimerkiksi sosiaalirahaston käyttöön sitten, kun niistä tulee jäseniä. Neuvosto on myös leikannut hallinnollisia budjettikohtia, muun muassa IPA-kohtaa, jonka tarkoitus on antaa ehdokasmaiden valtuuskunnille – toteuttaa valvontaa, toteutettujen toimien rahoitusvalvontaa ja vastaavaa, ja, perustaa paika- ja ylipäänsä toteuttaa paikallisvirastojen toimintaa. Ennen budjettikohta 1,3 miljoonaa, nyt se on vain noin 965 miljoonaa se ei enää mahdollista esimerkiksi alihankkijoiden palkkaamista, joka olisi jo kuitenkin tarpeen tiettyjen paikallisten ohjelmien toteuttamiseksi. Neuvosto on siis vienyt tämän budjettikohdan 900, noin 900 miljoonaan. Eli se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä paikan päällä olevan henkilöstön toiminta vaikeutuu. Tässä olivat tärkeimmät kohdat, jotka halusin mainita. Merci. Simplement sur, euh, sur vielä tästä progressista. Sanoitte, että neuvosto on budjettikohtaa vähentänyt. Onko tämä sen sopimuksen mukaista, jonka olemme tehneet ja jonka mukaan rahoitus olisi varmistettava, kun on kyse mikrorahoitusaloitteista? Eh, Claire, c'est uniquement sur les crédits de mitä tulee maksumäärärahoihin, niitä on leikattu. Itse varsinaista budjettiehdotusta ja sitousmäärärahoja, siihen ei ole, niihin ei ole kadottu, kajottu. Pastos ja Figueiredo. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä kiitän eh, niistä kehuista, joita puheenjohtaja antoi esittelijälle ja tuen näitä näkemyksiä. Mitä tulee niille puitteille, jotka on annettu työlle, jonka tarkistusten laatijat ovat tehneet koskien tätä äh, talousarviota. Haluaisin vahvistaa, mitä todettiin pilottihankkeiden osalta – koska tuotiin esiin, että on olemassa tiettyä avoimuutta koskien kolmea pilottihanketta. Ja minä haluaisin täsmentää tätä näkemystä. Minä äh, olen jo väitettiin, että minä olen esittänyt tarkistuksia vähentääkseni varoja henkilöstöasioissa. Tämähän on varsin arkaluontoinen asia, jouduin pohtimaan tätä paljon halusin tehdä realistisen tarkistuksen tiettyjen budjettikohtien osalla, jotta voisin antaa prioriteetin toisille budjettikohdille, jotka lujittaisivat niitä budjettikohtia, joiden avulla voidaan ylläpitää työllisyyttä. Esittämäni tarkistukset kohdista 040201. Nämä eivät liitty resurssien vähentämiseen henkilöstöasioista, vaan ainoastaan byrokratian vähentämiseen. Siis ei, nämä eivät tule merkitsemään henkilöstövähennyksiä vaan olemassa olevat työpaikat säilyvät, vaan siinä viitataan hallinnollisten kulujen vähentämiseen. Haluamme asettaa etusijalle ne budjettikohdat, jotka liittyvät työllisyyteen, aivan erityisesti kohta, joka liittyy maksuihin työllisyyden edistämiseksi Euroopan sosiaalirahastoon. Haluamme lujittaa sitä merkittävällä tavalla – Euros-ohjelman osalta. Myöskin haluamme kaksi miljoonaa euroa antaa työllisyyden liikkuvuuden edistämiseksi. Ja meidän pyrkimyksenämme ja meillä on selkeä halu saada aikaan pilottihankkeita ensi vuodelle, jotta voisimme edistää työllisyyttä näissä kriisin oloissa. Haluaisin myöskin viitata erääseen konkreettiseen seikkaan liittyen Euroopan globalisaatiorahastoon. 50 miljoonaa on tämänhetkisessä talousarviossa varattu sille varoja. Tarkistuksessa viisi todetaan, että tämä on merkittävä askel rahaston vahvistamisen osalta – Onnittelen rouva, Figere, rouva Figereidoa. Hänellä on selkeä näkemys näistä tarkistuksista, mutta koska valitettavasti kyse on rahasta, meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja katsoa, mikä on mahdollista, mikä on toteutettavissa, mikä vastaa sitä filosofiaa, joka meillä on. Rahaa ei ole tarpeeksi ja äh, ehdotukset lisäysten tekemiseksi eivät ole toteutettavissa. Tämä on nyt oikeastaan se, mitä tällä hetkellä voin todeta. Äh, Kiitoksia. Ja Figueiredolla on vielä mahdollisuus puolustautua. President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset rakkaat kollegat, jotka ovat esittäneet kantansa esityksistäni. Haluaisin todeta seuraavaa. Kun me tunnustamme ne eh, suuret ongelmat, joita meidän maissamme tällä hetkellä vallitsee, liittyvät ne sitten työttömyyteen, köyhyyteen tai muihin asioihin, niin on luonnollista, että mikäli me haluamme olla jossain määrin johdonmukaisia puheidemme ja tekojemme osalta. Meidän täytyy tehdä esityksiä, jotka antavat käytännön sisältöä päätöslauselmille, jotka koskevat näitä ongelmia. Olen pyrkinyt korostamaan tässä kuten puheenjohtaja totesi viitatessaan minun esityksiini, kun puhun näistä suurista ongelmista, joista, joita päivittäin käsitellään ja kaikissa kokouksissa, niin tarvitaan rahaa, jotta päästäisiin pelkästä retoriikasta toimiin, mutta budjetti vastuullisilla täytyy olla selkeä näkemys tästä ehkä voidaan leikata joistain tämänhetkisistä kohdista, jotta voitaisiin vahvistaa ja lujittaa näitä sosiaalisia kohtia ajatellen tätä kriisiä, jonka vallassamme olemme. Meidän täytyy lujittaa näitä budjettikohtia tai lujittaa koko Euroopan unionin budjettia. Tämä asia ei ole vielä tuotu esiin, mutta tätäkin mahdollisuutta tulisi harkita kun yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kriisi on niin suuri. Toki minä voin antaa useita esimerkkejä, äh, miten, äh, mistä tätä rahaa voitaisiin löytää. Esimerkiksi sotilasvaroista vähentämällä äh, sotila, sotilaallisiin tarkoituksiin annettavia varoja. Täytyy korostaa työllisyyttä aivan erityisesti ja ennen kaikkea taistelua syrjintää vastaan. Arvon, tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämisen puolesta. Nämä ovat ne äh, hauraat alueet. Progress-ohjelman luomiseen äh, luomista ennen meillä oli erityisohjelmia kaikkia näitä teemoja varten ja minun mielestäni ne toimivat itse asiassa paremmin koska monet puhuivat tästä asiasta, oikeastaan useammat kuin nyt, mutta riippumatta näiden ohjelmien toimivuudesta, kyse toki on rahasta ja neuvosto on tehnyt jotain, mitä ei voida hyväksyä. Ei pelkästään näissä merkittävissä sosiaalisissa kysymyksissä, joissa ongelmia on mm, suuresti. Se ei pelkästään leikannut varoja viime vuonna ja edellisinä vuosina, sitähän ei voida hyväksyä, vaan sen lisäksi ei haluta antaa minkäänlaisia vastauksia tuleviin haasteisiin ja edetä näillä saroilla. Minun mielestäni äh, tässä yhteydessä ne varat, joita haluaisin Progress-ohjelmalle, ovat varsin perusteltuja. Tämä, äh, tämä kaikki on nähtävä ei pelkästään äh, vanhassa valossa, vaan uudesta, siinä uudessa näkökulmassa, kun me puhumme taistelusta köyhyyttä vastaan ja minimipalkoista. Minun mielestäni on keskeistä luoda sellainen väline, budjettiväline, jolla voidaan vastata köyhyyden ongelmaan. Ja Euroopan sosiaalirahasto on yksi niistä välineistä, joita voidaan tähän käyttää. Komission jäsen itse totesi, että Euroopan sosiaalirahastolla voisi olla merkittävämpi rooli. Ja minä puhun juuri tästä. Minä teen esityksen, joka ei toki ratkaise kurjuuden ongelmaa Euroopan unionissa, mutta se voisi olla hyvä väline lievittämään kurjuutta Euroopan unionissa joko koulutustoiminnan avulla tai sosiaalisen osallisuuden keinoin, kun me työskentelemme johdetulla ja keinoin tätä köyhyyttä ja kurjuutta vastaan. Minun mielestäni tässä ei, tätä ei tarvitse enemmän selitellä. Minun esitykseni keskittyvät juuri näihin keskeisiin tavoitteisiin. Merci, Madame Nadja. Kiitoksia. Sitten George. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, ich möchte mich bei Ihnen als... Kiitokset ähm, esittelijä tässä kahdessa numerossa yhdeksän muutosesityksessä pyritään juuri siihen, että, pyrit, että löydettäisiin työpaikkoja nuorille. Sehän on hyvä painopiste ja oikeasti pitää esiintyä sitä myöskin tulevan arviossa. Kuten oikeasti, oikein totesitte, se on meille painopiste. Meillä on tämä nuorisotyöttömyys teemana täällä itse valiokunnassakin. Me näemme äh, nuorisotyöttömyyden pahenevan. Aika pelottavaa nähdä, että että nuorilla, jotka, joilla on loppututkinto tai ammatillinen tai muu päästötodistus, päätyvät työttömiksi. Se, se, tällainen PLT-hanke, joka näihin koulupudokkaisiin kohdentuu, ja nimenomaan pyrkii sitten edesauttamaan näiden henkilöiden syrjäytymättömyyttä ja mobilisoida heitä ja ne, ne henkilöt kuitenkin, joilla on jo koulusta, koulusta päästötodistus tai loppututkinto, minusta se on äh, äh, todella pelo, huolestuttavaa. Äh, ja sitten katsoa, että ne, jotka vielä ovat siellä äh, vielä huonommassa asemassa, jotka, joilla ei edes ole tätä päästötodistusta tai loppututkintoa. Se on vähän, että heihin painotaan. 10 prosenttia näitä koulussa kesken jättäneitä silti tulee olemaan. Tämä pitäisi olla selkeä signaali ja viesti parlamentilta, että EU nimenomaan näihin henkilöihin hakeut, näiden henkilöiden turvaksi hakeutuisi ja käynnistäisi tällaisen kokeiluhankkeen. Ehkä pärjänneet siinä kulloisessakaan koulujärjestelmässä, mutta onhan ne tietysti ihmisinä sama potentiaali kuin muillakin. Ja heillä voisi olla sitten paljon annettavaa kenties yhteistyössä erilaisten yrittäjien kanssa ja yritysten kanssa. Eh, tietenkin muita, esimerkiksi sosiaalirahaston projekteja, mutta jos tarkastellaan näitä hankkeita, tässä eh, ne kohdentuvat ihmisiin, joilla on jo jonkinlainen loppututkintaan. Mutta tässä, jos nimenomaan tähän tiet, nimenomaiseen ryhmään kohdennetaan tuon sitä kautta sitten näiden ihmisten turvaksi ja tueksi luotaisiin yritysten verkosto, verkosto, jotka sitten tietäisivät, että tässä on heille mahdollista työvoimaa ja, ja toisinpäin. Että huolehditaan siitä, etteivät tämä, nämä nuoriso pääty kadotukseen, vaan että heillä tarjotaan ihan samat mahdollisuudet kuin muillekin. Ja selkeä äh, esimerkki heille meiltä. Merci beaucoup, merci. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kaikille niille kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Otan vielä yhteyttä äh, eri kollegoihin ja pyrin löytämään yhteisymmärryksen kaikkien kanssa. Vaikka tällä hetkellä ehkä vielä saattaa olla tiettyjä ristiriitoja, jotka täytyy ratkaista. Ja sitten työllisyyspääosaston kanssa täytyy vielä pohtia siitä, että miten tätä globalisaatiota tullaan hallinnoimaan. Vastosin kanssa varmasti löydätte yhteisymmärryksen, koska rehellisesti sanottuna olemme, elämme aikoja, jotka ovat kovat, budjettikuria täytyy noudattaa, eikä kukaan tietenkään voi tätä sivuuttaa. Mutta kyllä myös unionin täytyy voida puuttua asioihin. Kun Moran mietinnöstä äänestettiin, niin kaikki olivat sen puolesta, että tämä rahasto voisi puuttua asioihin ja auttaa. Eikä olisi mitään sen pahempaa kuin, että olisi tällainen eurooppalainen väline, mutta ei olisi keinoja, resursseja hallinnoida sitä ja käyttää sitä. Tällä hetkellä meiltä puuttuu tällainen interventiokapasiteetti, koska viipeet ovat aivan liian pitkiä. Jos nyt katsotaan, mitä neuvostossa tapahtuu, eurooppalaisen viraston osalta – onhan siellä Van Rompuyn asettama työryhmä, mutta sekin pähkäilee vain jäsenvaltioiden kilpailukykyjä. Kuitenkin myös työllisyysasiat tulisi ottaa huomioon. Tulisi ymmärtää, että työllisyys, työttömyys luo epätasa-arvoisuutta Euroopassa, epätasapainoa Euroopassa. Se on yksi tärkeä tekijä ja tällaisella rahastolla olisi vipuvoimaa, joka voisi olla omiaan palauttamaan tasapainoa. Niin. Meillä on nyt aika pitkä lista erilaisia ehdotuksia ja toiveita. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää erityisesti komissiota asiakirjasta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme saaneet näin täsmällisiä vastauksia, eksplisiittisiä vastauksia kysymyksiimme. Tässä myös kerrotaan siitä, mitä komissio mahdollisesti tekee pilottihankkeiden suhteen. Ja lopuksi. Niin, meidän täytyy ehkä vielä tehdä teknisiä tarkistuksia, jotta voimme rukata tätä tekstiä neuvoston uusien lukujen mukaan, mukaisiksi. Nyt meillä on vielä pieni kysymysmerkki, nimittäin kalenteri. Budjettivaliokunta ei ole tyytyväinen meidän kalenteriimme, meidän aikatauluihimme. Jos me hyväksymme tekstin 13.9., niin silloin olemme jo ylittäneet ne takarajat, jotka on asetettu tarkistuksille, joten meidän täytyy ehkä pyytää takarajojen pidentämistä. No se, niin teimmekin, mutta se meiltä evättiin. No, kyllä me haluamme kuitenkin esittää tarkistuksiamme. Täytyy päättää, että tehdäänkö se sitten takarajojen ylityttyä vai pidämmekö me ylimääräisen kokouksen Strasbourgissa sy- syyskuussa – No, meidän täytyy löytää ratkaisu tähän kysymykseen. Emme kai me voi budjettitarkistuksia noin e-mailitsekään käsitellä. Joko meidän täytyy järjestää ylimääräinen kokous Strasbourgissa tai sitten meidän täytyy tehdä tarkistukset takarajan ylityttyä No, joka tapauksessa kiitän teitä puheenvuoroistanne. Voimme tämän iltapäivän työt jo lopettaa. Ja huomenna kello yhdeksän tapaamme uudestaan. Silloin meillä on keskustelu puheenjohtajavaltion kanssa Joel Milke on työllisyys- ja tasa-arvoministeri ja tänne tulee myös Loret Onkelings. Ja herra Dardenkin tulee paikalle.